Okay, colleagues, I think we'll make a start. No niin, kollegat, aloitetaan. Annamme ihmisille hieman ylimääräistä aikaa johtuen tästä joukkoliikennevälineiden lakosta. Mutta hyvin moni on päässyt paikalle. Myös henkilökuntaa, jäseniä, joten äh, aloitetaanpas. Ja aloitamme äänestyksen asi kohdasta yhdeksän rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin. Esittää esittelijä ei ole paikalla, joten siirrymme suoraan äänestykseen. Aloitetaan. Um, with, we don't vote amendment four, so men... Tarkistuksesta neljä emme äänestä. Teemme ensin testin. Ignacio. Sitting down and I'm going to do a test. Istukaa alas me teemme testin. Hyvät kollegat, voimmeko testata laitteet? Äänestys alkaa. Vote is open. Äänestys alkaa. Not working. Ah, it's working. Vote is open. Vote is... The vote is... Äänestys päättyy. So it's working. The system is working. Okay, now I gave nice time for Ignacio, because now he's taking his seat. No, niin Ignacio istuu tuonne äänestämässä kohti yhdeksän rahanpesu rikosoikeudellisesti. Haluatko sanoa tästä jotakin ennen kuin äänestämme? Haluaisin vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Kiitoksia. No, tämä oli oikein ytimekkäästi todettu. Hyvä, kiitoksia, että meillä onkin pitkät äänestykset tänään, että tämä on hyvä asia. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistus viisi. Äänestys alkaa. Has, has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty Tarkistus kuusi puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Tarkistus 38 puolesta vastaan. tyhjä. Luulen, että meni läpi, mutta tarkistetaanpa vielä. 38 äänestys alkaa. Äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty eri enemmistöllä. Selvä. Sitten seitsemän vedetty pois. 39 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistamme kahdeksan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Okay, oh, so you don't see it. Okay, we'd ask, can the technician please... Voisiko teknikko näyttää tulokset tällä edessä? Voin kyllä lukea ne, mutta siihen menee paljon aikaa. Meillä on aika pitkä luet, äänestys tänään. Äsken oli muuten tulos 13.12. Sitten tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty luule, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 12 puolesta 13 vastaan. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Joku lähti jo puhumaan teknikolle. No niin, sitten kompromissi yksi puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistamme kompromissi yksi. Luulen, että se kaatuu. Äänestys alkaa. Eipä tämä sitten mikään kompromissi olekaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. 14, 11 hyväksytty. Hyvä, jos nyt näette tulokset. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Näyttäkää käteenne Nostakaa kätenne selvästi, niin nämä on helpompi ymmärtää. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme kompromissi kolme. Luulen, että meni juuri juuri läpi, mutta saapa nähdä. Äänestys päättyy hyväksytty. 13 11. 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 19. Äänestys alkaa. Eiköhän se läpi mennyt. Äänestys päättyy. 13.12 hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme 22. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 12.13 hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme 30, 26. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten johdatuosan kappaleet 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 29 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjä pitää tämäkin tarkistaa. Voisitteko näyttää paremmin? Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Jos edessä ryhmän edustajat näyttäisivät selkeän merkin minulle, niin sitten tietäisin joskus. Näin saisin paremman käsityksen siitä, miten ryhmät äänestävät. Sitten kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. Kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten, tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjä Tarkistamme. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. saa tulos. 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. En oikein nähnyt, mitä pienet ryhmät tekevät. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty juuri ja juuri. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Helppo nakki. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että tämä on hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä kompromissi yhdeksän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana äänestämme kokonaisuudessaan tästä lausunnosta äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ahaa, ette äänestäneet. No tämäpä onkin vaikea tilanne, kun olen jo päättänyt äänestyksen ja mietintö oli nyt menossa nurin. Olkaapa valppaina, hyvät kollegat. Katson nyt muiden ryhmien kollegoita, jos teille sopii, niin voimme äänestää uudelleen. Sopiiko teille tämä uudestaan? Selvä. Täysistunnossa näin ei voitaisi tehdä. Joten otamme uudestaan loppuäänestyksen, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa todella pyydän teitä olemaan hyvin valppaina. Joskus näen, että ihmiset eivät ole äänestäneet, sitten pyydän kaksi kertaa äänestämään ja he eivät edelläänkään äänestä, niin oletan, että he eivät halua äänestää. Ovatko kaikki äänestäneet, ketkä haluavat nyt äänestää? Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Ja nyt tämä menee toisiin valiokuntiin, että päätös tehdään siellä. siellä. Kiitoksia todella. Pyydän teitä, kun on täm- tällaiset tiukat tulokset, niin olkaa hyvin valppaita. Nyt oltiin kovin ystävällisiä. Okay, colleagues. No niin, kollegat, jatkamme äänestämistä. Ennen kuin lähdemme äänestämään, niin annan äh, esittelijälle puheenvuoron. Tämä on tärkeä äänestys. Kohta 10. EU-Afrikka-strategia kehityksen vauhdittaminen. Moris Pongaan esittelijä. Moris, puheenvuoron sinun. Merci, Madame la Présidente. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. En halua käyttää puheenvuoroa. Eilen jo käytin puheenvuoroa, kiitin varjoesittelijöitä ja puhuin jonkin verran tästä mietinnöstä, joten en tänään sitä enää tee. Paljon kiitoksia. Kiitos, kovin tehokas puheenvuoro. No niin, tämä on nyt hieman pitempi äänestys ja hyppelimme sivuilla. Aloitamme tarkistuksesta neljä puolesta. 44 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme 64, äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 114 ja siihen liittyvän suullisen tarkistuksen myötä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus äh, kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 91 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 97 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102. Ei. 102 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 123 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan toinen osa. 123, toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty.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 Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Kompromissi 22. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten olkaa ystävällisesti ja nostakaa kättä kunnolla. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. 56. Äänestys alkaa. EPPn pitää nostaa kädet paremmin. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 168 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tiukkoja äänestyksiä. Toinen osa. Ää, ah, se raukeaa. 169 puolesta. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 144 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 185 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hy- hyväksytty. Tarkistus 194. Äänestämme vain toisesta osasta. Ensimmäinen osa on rauennut puolesta. Toinen osa 194 puolesta vastaan, tyhjää. Ää, tarkistetaan. Ää, se on hyväksytty.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 Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 238 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 240 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 85 puolesta, ai kohta kohdalta äänestys kahdessa osassa, 85 ensimmäinen osa, ei, ensimmäinen osa raukeaa, toinen osa 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme äänestää unblock? Ah, ei. No, Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta ää, se raukeaa. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Jortosan kappaleet kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Uusiksi tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan 20 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afetin lausunto äänestämme vain pienen osan. Kohta 18, kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa puolesta, Afetin lausunto siis. Ensimmäinen osa kohta 18 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kohta 27 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Intan lausunto. Syy, että me emme äänestä kaikesta, johtuu siitä, että ne on katettu jo kompromisseilla. Johdantosan kappale A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale D puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale E puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale F puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale L puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Liben lausunto. Äänestämme kohta kahdeksan. Liben lausunto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme koko tästä äh, mietinnöstä, Afrikka-mietinnöstä näin muutettuna. Äänestämme nimen huuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet. Ne, jotka haluavat. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta 5 vastaan kolme tyhjää. Onnittelut edustaja Pongalle. Okay, before we vote. Ennen kuin äänestämme, me tulemme äänestämään tästä lausunnosta, joka käsittelee uudistuvan energian käyttöä, mutta ennen sitä annan esitellelle puheenvuoron. Kuitenkin vielä ennen tätä täytyy kertoa teille siitä, että tietyt tarkastukset eivät olekaan kelpoisia. Tämä johtuu uudelleen direktiivistä, kun olemme uudelleen laatimassa tekstiä ja kun meillä on merkittäviä muutoksia, parlamentti voi kestellä vain näitä kohtia, missä on pieniä editointeja. Voidaan todeta, että tarkistukset eivät ole vastaanottokelpoisia. ja ITRE-valiokunta äänestää näistä asioista joka tapauksessa. Ainakin minun menneisyyden kokemukseni mukaan me jätämme siis vastuuvaliokunnalle nämä kysymykset. Me äänestämme näistä kaikista ja varoitan nyt sitten siitä, että näitä ei ehkä oteta vastaan toisessa valiokunnassa, mutta se on tuon valiokunnan puheenjohtajan päätös. Nyt annan esittelee Marsenisille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä lausunnossa oli aivan mahdotonta päästä kompromisseihin, koska kannat olivat ihan kaukana toisissa, toisistaan. Haluaisin vain vedota täällä läsnä oleviin jäseniin niin, että, että olisimme haasteiden tasolla ja Pariisin sopimuksen ja tavoitteisiin pyrittäisiin. Meidän on lähetettävä vahva viesti vastuuvaliokunnalle – Todella pyydän, että toimisimme vastuullisesti tässä valiokunnassa. Uskon, että tämä on edistyksellisempi kuin muut valiokunnat. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, oletteko valmiita äänestämään? Me aloitamme tarkistuksesta 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme heti tämän tarkistuksen 17 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Voisivatko kaikki ryhmät selkeästi osoittaa, kuinka äänestävät? Tämä on melko täpärällä. Jos kaikki voisivat nyt äänestää, myöskin pienet ryhmät, voimmeko ottaa tämän uudestaan? Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme tämän. Tarkistus 18 äänestys alkaa. Tämä oli hyvin täpärällä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä oli hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan. Tarkistamme tämä vielä. Tarkistus 61, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Voisiko kaikki nyt äänestää selkeästi? 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Tarkistus 22, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää meidän täytyy tarkistaa tämäkin tarkistus 25. Voisivatko kaikki ryhmät selkeästi osoittaa, kuinka äänestävät tämä auttaisi suuresti? Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 65, se oli täpärällä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, puheenjohtajakorja hyväksytty. Tämä oli hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämänkin. EPP ja sosiaaliset äänestävät puolesta nähdäkseni, mutta tarkistamme tämän 71. Äänestys alkaa. 71. Aloitetaan alusta 71, hyvät kollegat. aloitamme uudestaan. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Ja tämä on hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33. Tarkistammeko vielä 32? 32 äänestys alkaa. Uskoakseni tämä enemmistö on samanlainen koko ajan. Äänestys päättyy. Hylätty. Se oli hylätty. Jos kollegat voisivat selkeästi äänestää. Tietysti pienistä ryhmistä en näe, kuinka äänestätte, kun ette kyllin selkeästi osoitetta. 33 puolesta vastaan. Meidän täytyy tarkistaa tämäkin. 33 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 34. Äänestys alkaa. everyone voted? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. 77 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty, aivan selvästi. 78 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 79 puolesta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. 79 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on liian täpärällä. Tarkistamme tarkistus 80. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme tämän 82. Äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämäkin 83. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy, hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 37 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme 84 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 39 äänestys alkaa. Voisivatko kaikki ryhmät nyt selkeästi osoittaa, kuinka äänestävät? Se auttaisi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta. 40 EPP puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Tarkistus 40. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistammeko tämänkin? 41. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 puolesta. Tarkistamme tämänkin. 42. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 43. Äänestys alkaa. Vote closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja liitteet 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 44. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin 45 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 46 puolesta. Tarkistamme tämänkin 46. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta. Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48. Tarkistamme senkin. Äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestäkää nyt, jos haluatte äänestää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 49. Sama tilanne. Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. kaikki äänestäneet? Kaikki, jotka haluavat äänestää. Äänestys päättyy. Ja tämä on hylätty. 50 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa välillä äänestykset eivät suju, kun ihmiset eivät äänestä selkeästi. Tämä oli hylätty. 51 puolesta vastaan. Ovatko sosiaaliset vastaan? 51 hylätty. Tämä oli hylätty. EPP ja SND ovat vastaan 52 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tarkastus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämä 53 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tämäkin täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Kaikki on niin täpärällä. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytys, oli selvää. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Monet ryhmät eivät nyt selkeästi äänestä, joten minun on pakko tarkistuttaa kaikki. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Suurella enemmistöllä, mutta en nähnyt sitä, kun ihmiset eivät selkeästi äänestä. Tarkistus 7. Tarkistamme tämän heti. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 54 puolesta. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta. Toisen osan joudumme tarkistamaan 54. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Tarkistamme senkin heti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän 55. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin 56. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. En näe, mitä ECR tekee, joten tarkastamme 11. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 12 puolesta. tarkastamme tämänkin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta. Tarkistamme tämän 15. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lopuksi saimme siis konsensuksen. Hyvät kollegat, menen nimen huutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Has everybody voted? The vote is closed. Äänestys päättyy Hyväksytty Hyväksytty täpärällä enemmistöllä. Kiitokset esittelijälle. That completes voting. So if you're leaving, please leave. No niin, olemme vieneet päätökseen. Äänestykset, jos lähdette salista, niin olkaa ystävälliset ja tehkää se hiljaa. Colleagues, we're just waiting for the commission official. There's traffic because of the strikes. He'll be here in a few minutes. Hyvä. kollegat, muutaman minuutin päästä liikenneongelmien vuoksi. While we're waiting, colleagues, just to remind you on the next item. Muistuttaisin seuraavasta asiasta esityslistalla. Meillä on eh, Nigerian parlamentista vieraita, nuoria naisia. He seuraavat eh, minua ja Heidi eh, Hautala, koska huomenna on kansainvälinen tyttöjen päivä. Joten toivon mukaan olette paikalla tällä tässä kohdassa, koska meillä tulee vieraita Nigerian parlamentaarikko naisista ja sitten muutama nuori tyttö Brasiliasta. Me odotamme vielä Gaspar Fontinia. Komissio ei ole niin kaukana, että en ymmärrä, miksi hän ajaa. Okay, colleagues. We are now going to start... No niin, hyvät kollegat, käynnistämme kohdan 12. Äh, Meillä on täällä pysyvä esittelijä Preda. Viimeisin äh, raportti oli 2015. Äh, Komission edustaja on nyt täällä ja hän tulee nyt äh, selittämään, miksi meillä ei ole mitään raporttia vuodelta 2016 eikä suunnitelmia vuodelle 2017. Nähtävästi siksi, että olette siirtymässä 20, 30 äh, agendan suuntaan. Mutta olen iloinen, että koska Fontini on täällä nyt. Hänen kanssaan olemme tehneet äh, erittäin läheistä yhteistyötä monissa monissa asioissa. Joten annamme puheenvuoron ensin komission edustajalle pysyvän esittelijän luvalla. Eli siis komissio ensin ja sitten edustaja Preda pysyvä esittelijä. No niin, teillä oli hankala matka tänne. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Uh, thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet. Hyvät naiset ja herrat. Minulle on ilo olla täällä taas jälleen kerran kerron teille muutamia ajatuksia niin tästä PCDstä, kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta. Tämä on yhteinen prioriteettimme ja yhdessä olemme tehneet lujasti työtä sen läpiviemiseksi. Kuten Linda tässä aivan oikein totesi, viimeksi olin täällä 2015 puhumassa tästä aiheesta. Sen jälkeen monta asiaa on tapahtunut, muun muassa muun muassa 2030 agendan hyväksyminen ja sen jälkeen olemme aloittaneet PCDn täytäntöpanemisen agendan puitteissa. Ja, ja nyt katsomme, kuinka tämä PCD voidaan saada uuteen agendaan sisällytettyä ja kuinka sen kautta voidaan sen tavoitteita viedä eteenpäin. Kyseessä ei ole ainoastaan komissio, vaan myös neuvosto ja parlamentti ovat kaikki pyrkimässä samaan suuntaan. Neuvoston päätelmissä PCD vuonna 2015 neuvosto jo pyysi, e- että pyrittäisiin paremmin integroimaan PCD EUn uuteen lähestymistapaan, jonka kautta voidaan täytäntöpanna 2030 agenda. Raportoinnissa pitäisi heijastella uusia puitteita ja ottaa huomioon menneisyyden opetukset. Päätöslauselma 2017 Euroopan parlamentilta toteaa, että PCD oli tärkeä elementti uusien, uuden kestävän kehityksen agendan täytäntöönpanossa ja siinä vedottiin proaktiiviseen toimintaan. Joten ei ole mitenkään yllättävää, että kun yhdessä laadimme tämän eurooppalaisen kehityksen konsensuksen korostimme vahvasti PCDtä ja setimme sen äh, juuri tähän 2030-agendan puitteisiin. Euroopan äh, konsensus, josta yhdessä sovimme kesäkuussa, vahvistaa EUn sotilaallisen PCDlle hyvin vahvoin sanakääntein. Ja toisekseen siinä tunnustetaan se, että PCD on keskeinen elementti 2030 agendan täytäntöpanossa. Kaikki Tiedämme, että jos haluamme täytäntöpanna 2030 agendaa, tarvitaan rahoitusta, mutta tarvitaan myös uutta toimintapoli- poli- oikeaa toimintapolitiikkaa. Se on vielä tärkeämpää. Konsensuksessa todettiin myös, että PCD olisi, äh, äh, tota, olisi sovellettava kaikkiin toimintapolitiikkoihin tässä agendassa, ja meidän olisi erityistäkin huomiota kiinnitettävä erityisesti kauppaan, rahoitukseen – ympäristöön, niin ilmastonmuutokseen, elintarviketurvallisuuteen, maahanmuuttoon ja turvallisuuteen. Siinä nostetaan esille myös ajatus, jonka kautta olisi otettava tällainen koko hallinnointi lähestymistapa esille, niin että sitä toteutetaan kaikilla tasoilla. Olemme vakuuttuneita siitä, että meillä olisi PCDssä tehtävä molemmat sekä ex ante arviointia niin, että jo voisimme arvioida toimintaa ennen kuin sitä toteutetaan ja jo myös sitten jälkikäteen, että näemme vaikutuksen. Uskomme, että kaikille on selvää se, että PCD ei voi olla enää business as usual, vaan on pohdittava, kuinka se voidaan sopeuttaa uuteen kontekstin 2030 agendaan siis. Ja olemme nyt tekemässä työtä juuri sen eteen. Tämä uusi komission rakenne, joka organisoituu hankkeiden kautta, joita johtavat eri varapuheenjohtajat, tämä helpottaa työtämme, koska näin pääsemme eh, lähemmäs tätä kehityspolitiikan johdonmukaisuutta. Kestävän kehityksen osalta Timmermans johtaa tiimihanketta, jonka aiheena on kestävä kehitys, ja siinä on mukana kaikki asialliset komission jäsenet ja varapuheenjohtajat. Tämä on juuri se poliittinen taho, jossa meidän on varmistettava, että toimimme johdonmukaisesti. Sitten yksi taso alaimpana ovat nämä eri yksiköt, ja olemme perustaneet yksiköiden välisen ryhmän kestävästä kehityksestä. Sitä koordinoi pääsihteeri, ja me yhdessä osallistumme siihen tietenkin monien muiden pääosastojen kanssa. Tähän ryhmään haluamme ot- ottaa koko tämä PCD ja 2030 hankinnan mukaan. Ryhmässä tarkastellaan edistymistä PCDn eri osa-alueilla. Meillä on siis tämä sisäinen ja ulkoinen puoli tässä mukana ja toivomme, että näin voidaan mahdollistaa PCDn yhdentäminen täydellisesti komission 2030 agendaan, jotta voitaisiin vielä vahvistaa näitä mekanismeja, jotka olemme menneisyydessä ottaneet käyttöön. Olemme käyttäneet näiden eri työkalupakkojen ja ohjesääntöjen uudistamista, jotta vaikutusten arviointi olisi vielä hyödyllisempi PCDn arvioinnissa. Ja tässä olemme päässeet siihen, että, että vaikutus kehitysmaille on selkeä. Nyt olemme todella sitoutuneet mittaamaan kehitystä kehitysmaissa. Ja näin tästä ja välineestä tuleekin hyvin strateginen väline, jolla voidaan arvioida eri komission ja EUn päätöksen, päätösten vaikutusta kehitysmaissa ja näin voidaan todella päästä PCDn tavoitteisiin. Tämä on tietenkin yksi tapa integroida koko PCD-työ rakenteellisesti komission työhön. Ja tätä usein käsittääkseni tämä parlamentti pyysi niin, että PCD ei olisi missään nurkassa, vaan että se olisi todella osan tavanomaista komission työskentelyä. Ja lopuksi vielä olemme keskustelleet myös tästä sään, säännöllistä tarkastelutyöstä, äh, joka on vain osassa, osassa äh, kohti parempaa sääntelyä asetuksessa. Ja siinä pohditaan sitä, kuinka PCD-välinettä voita, kuinka, kuinka näitä välineitä voitaisiin PCDn hyväksi käyttää. Toivon, että voitte tukea työtämme tässä suhteessa. Näin siis pyrimme ottamaan PCD mukaan uuteen yhteistyörakenteisiin 2030 agendaan ja pyrimme yhdistämään toimintapolitiikkamme ulkoiset ja sisäiset näkökohdat. Sitten raportointipuolesta. Sieltä haluaisin kertoa asioista, joita olemme työstäneet ensinnäkin, kuten tiedätte, kuudetta neuvosto päätelmissään pyytää komissiota laatimaan ensimmäisen raportin koskien 2030 agendan sisäistä ja ulkoisesta täytäntöönpanosta niin, että se esiteltäisiin vuonna 2019. Kuten tiedätte, meillä yhdessä Euroopan kehityskonsensuksen kanssa olemme tehneet sitoumuksen yhteisestä raportoinnista EUn jäsenvaltioille koskien ponnisteluja, joilla ponnisteluja, joilla panna 2030 agendaa ja autetaan kolmansia maita, kehitysmaita ja tästäkin raportoidaan vuonna 2019. Yhdessä teidän kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa pohditaan myös sitä, kuinka voitaisiin parantaa äh, raportoinnin vastuuvelvollisuutta. Tämä kaikki huomioon ottaen komissio harkitsee nyt eri vaihtoehtoja, joilla voitaisiin yhden tarjota yhdennettyä raportointia vuodeksi 2019, ottaen huomioon kaikki nämä eri aloitteet. Ja nyt on, työ on, menos, on käynnissä koskien tulevaisuut, tulevaan PCD-raportointia tässä kokonaisraportoinnin katon alla. Tavoitteena on varmistaa se, että meidän PCD-raportointimme olisi osa tätä hajautettua raportointia ja se olisi avain osa kaiken kaikkiaan pyrkimyksissämme toteuttaa 2030 agendaa. Tämä on siis tarkoitus. Muitakin raportointiponnisteluja on käynnissä. Ensinnäkin haluaisin mainita – edustustoistaan saatavan raportoinnin PCDn täytäntöpanosta. Tämä on aika tärkeää. Edustustot ovat hyvässä asemassa. Ne voivat nähdä, millaisia vaikutuksia PCDllä on kentällä. Ja tämähän on kaikkein tärkeintä. Pyrimme tätä raportointia parantamaan. Ja olemme tehneet sen vuosittain. Edustustot raportoivat joka vuosi tilanteesta. Olemme laajentaneet sen kaikkiin edustustoihin. 2016 muistaakseni 84 edustustoa raportoi ja näin katsottiin, katettiin 110 maata. Tämä jo kasvua edellisestä vuodesta. Meillä on nyt lähes maailman kattava, yleismaailman kattavuus. Emme ole ihan vielä siinä, mutta lähellä sitä. En nyt mene tässä yksityiskohtiin vastauksista ja niin poispäin. Se olisi toinen keskustelu, mutta tärkeimmät asiat, joista raportoiden keskittyvät, keskittyvät kauppaan. mutta otan paljon positiivisia asioita, jotka liittyvät kauppaan ja, ja eri järjestelmiin, joita meillä on kehitysmaiden kanssa. Paljon kommentteja tulee myös kalastuspuolelta. Paljon huolia liittyy laittomaan kalastukseen – ja myös maahanmuuttoon liittyviä kommentteja saadaan paljon. Sitten vielä näistä aikomuksista, mistä aiomme raportoida. Haluamme arvioida PCD-toimiamme. Kuten tiedätte, olemme aloittaneet avu- ulkoisen PCDn arvioinnin. Tätä neuvosto ja parlamentti ovat usean kertaan meiltä pyytäneet – Ja tämän kautta pyrimme mittaamaan ja arvioimaan sitä, mitä PCDssä teemme sen suhteen, miten se vaikuttaa toimintapolitiikkaan ja, ja isompiin tavoitteisiin kentällä toimintapolitiikan kestävän kasvun ja köyhyyden vähentämisen aloilla. Täsmällisemmin arviointi on kolmella tasolla. Siinä pyritään näkemään, onko niin, että nämä PCD äh, varten otetut välineet, kuten raportointi, vaikutusten arviointi, yhteyspisteet ja koulutusvälineet, ovatko nämä välineet, jotka toimivat hyvin? Tämä on ensimmäinen taso. Toisella tasolla pyritään katsomaan, onko näillä vaiku- välineillä vaikutusta eri toimintapolitiikkaan, kauppaan, kulttuurin politiikkaan niin edelleen näissä kehitysmaissa. Ja kolmannella tasolla, joka on vielä vaikeampi arvioida, se koski sitä, onko niin, että nämä toimintapolitiikan vaikutukset todella myönteisesti vaikuttavat kasvuun, kestävän kasvuun ja köyhyyden juurimisen. Työ on nyt alkanut ja on, meillä on jäsenvaltioiden ja komission yksiköiden välillä tie, tietoja kerätty ja nyt tehdään työtä toimistossa ja, ja sitten käydään vielä kenttämatkoilla ja, ja testataan tuloksia todellisuudessa. Samanaikaisesti niin raportti varmaankin on valmis ensi vuoden ensimmäisellä vuosineljäkselle, neljänneksellä. Ja samanaikaisesti aloitetaan tällainen ulkoinen konsultaatio, jossa on mukana kaikki sidosryhmät ja se kestää 12 viikkoa. Ja tarkoituksena on kerätä tietoa kaikkialta käsityksen siitä, kuinka PCD on toiminut. Ja tästä myös raportoimme. Tästä tulee riippumaton raportti ja näkemys PCDstä. Meillä ei ole tähän mitään kontrollia, vaan se on ulkoisesti tehty raportteja ja sen perusteella komissio arvioi tilannetta ja mahdollisesti vastaa joihinkin kysymyksiin, joita arviossa on esitetty. Ja tästä laaditaan komission sisäinen työasiakirja Staff Working Document, joka hyväksytään 2018. Eli tällaista raportointia on tulossa ensi vuonna. Tässä suurilta linjoiltaan PCDn sopeuttamista 2030-agendaan ja raportoinnista. Tämä pitää meidät aika kiireisenä, kuten näette, meillä on useita asioita käynnissä. Lopuksi ehkä vielä voisin mainita asian, joka ainakin joitakin teitä saattaa kiinnostaa. Olemme ottaneet käyttöön tällaisen sähköisen oppimisvälineen PCDn osalta sitä, siihen voi tutustua internetissä. Kyseessä on väline edustustoja varten, mutta sitä voi kuka tahansa asiasta kiinnostunut tarkastella. Sieltä näkee, millaisia välineitä meillä on käytössä ja mitä voidaan tässä PCDn alalla tehdä. Tämä voi jo kiinnostaa niitä, jotka eivät ole niin perehtyneitä PCD. Päätän ensimmäisen puheenvuoroni varmaankin tähän, mutta sitten hyvin mielelläni keskustelen kanssanne mistä tahansa näistä asioista tai muista asioista. Kiitoksia. thanks very much, Gaspar. I think it's good that this report... Kiitos. No hyvä, kun parlamentti saa tämän raportin ajoissa, niin että parlamentti saa aikaa sitten vielä sitä arvioida. Nyt sitten pysyvä esittelijä Christian Preda, ole hyvä. Paljon, paljon kiitoksia hyvä puheenjohtaja ja kiitoksia tästä alustuksesta. Itse asiassa minä ehdotin, että kävisimme tätä keskustelua komission kanssa, jotta te voisitte kertoa meille siitä, mikä on PCD liittyvän pohdinnan tila tällä hetkellä, myöskin liittyen 2030 agendaan. Nämä ajatukset, joita toitte esiin, olivat mielestäni mielenkiintoisia ja haluaisin palata muutamaan tärkeään asiaan. Ja sen lisäksi sitten teillä on muutamia kysymyksiä. Ja sanoitte, että PCD, kehityspolitiikan johdonmukaisuus, on keskeinen elementti Agenda 2030 toteuttamisessa ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Uskoakseni on erittäin tärkeää ja aivan ymmärrettävää, että otetaan aikaa harkita asioita, jotta tietäisimme, kuinka PCD Agenda 2030 sulautuu. Ja toisaalta minusta on tärkeää myöskin se, että Euroopan unioni ryhtyy toimiin, jotta voisimme tehdä tästä kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta PCDstä globaalin käsitteen. Mielestäni me olemme nyt samoilla linjoilla kansainvälisten partnereiden kanssa ja YK kanssa. Ja tässä yhteydessä Euroopan unionin täytyy osoittaa, että sillä on olemassa kapasiteettia nopeasti sopeutua. Kyseessä ei ole vuosisadan pituinen ajanjakso, jona tämä tullaan toteuttamaan. Ja sitten eh, muita huomioita, jotka halusin tuoda esiin. kertomus tuo esiin, että tämä on selvästi ollut äm, paras väline toimia PCD-asioissa ja parlamentti on hyväksynyt, että näin laimalla kantalla tehdään, mutta emme ole koskaan hyväksynyt sitä, että etteikö parlamentti olisi tulevissa pohdinnoissa mukana. Haluaisin äh, kysyäkin, kuinka tätä dialogia aiotte tulevaisuudessa Euroopan parlamentin kanssa jatkaa? Ottaen huomioon sen, että parlamentti on viime vuosina muuttunut avaintekijäksi PCDn alalla. Minun mietinnössäni tämä on kolmas asia. Esitin ajatuksen, joka sai kannatusta muista poliittisista ryhmistä. Ajatuksen siitä, että meillä olisi eurooppalainen ää, PCT-neuvosto, niin että tämä neuvosto voisi pohtia sitä, kuinka PCD toteutetaan. Ja tämä olisi sitten jokaisen vastuulla. Jos todellakin meitä kiinnostaa PCDn tulevaisuus, meidän pitää käsitellä tätä asiaa kaikkein äh, korkeimmalla poliittisella tasolla. Ja haluaisin tietää, mitä mieltä te olette tällaisesta ajatuksesta eurooppalaisesta PCD-neuvostosta tai ryhmästä, joka olisi aivan korkeimman tason ryhmä? Ja lopultakin haluaisin tietää, voisitteko kertoa, kun mainitsitte asiasta, mainitsitte, että meillä on komission jäseniä, jotka tekevät unionin ulkopuolisten seikkojen parissa töitä. Voisitko kertoa hiukan enemmän eh, PCD ja Agenda 2030 liittyvistä ajatuksista eh, tämän kokouksen yhteydessä, siis tuossa kokouksessa, jota varapuheenjohtaja Timmermans johti, ja voisimmeko me odottaa, että ensi vuoteen mennessä tapahtuu jotakin? Tämä oli erittäin hieno uutinen, joka kerrotte liittyen kertomukseen, joka on eri valtuuskuntien, eri valtuuskunnat kattava. Tämä on tärkeä edistysaskel ja uskoakseni sitä pitäisi kiittää. Sitä pitäisi kiittää täällä parlamentissa. Oletettavasti täällä ei ole kaikkia poliittisia ryhmiä jäsen läsnä. No, muutama poliittinen ryhmä on edustettuna. Mutta toivottavasti muutkin ryhmät ovat samaa mieltä kanssani siitä, että meidän tulee tätä edistystä kiitellä. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorostanne ja vastauksistanne näihin kysymyksiin. Paljon kiitoksia. Maria. Paljon kiitoksia, Kristian Maria. Herzlichen Dank. Kiitos. Tarvitsette varmaan kuulokkeet korvillenne, koska puhun saksaa. Niin, kiitokset. Kiitokset raportoinnista ja siitä, miten jatkossa mennään eteenpäin näiden kertomusten suhteen. Tärkeä politiikan, tärkeän politiikan täytyy olla koherenttia, kun puhumme köyhyyden vastaisesta taistelusta, ja sillä hän on se kaikkein ylin asema tavallaan tässä. Tähän liittyy myös maa, maatalouspolitiikkaa, veropolitiikkaa ja niin edelleen ja niin edelleen, koska muuten meidän köyhyyspolitiikan alalla pääsee eteenpäin, eli me otan tätä kokonaisvaltaisesti. Haluaisin tietää, onko olemassa jonkin näköinen luonnos tai jotain tietoja, tuloksia? Voitteko te jo vetää jotain johtopäätöksiä tästä mietinnöstä, joka tulee ensimmäisen vuosi neljänneksen aikana 2018? Onko teillä sellainen kuva, että 28 jäsenvaltiota ja komissio yhdessä todellakin toteuttavat poliittista koherenttiutta ja ottavat sen tarpeeksi vakavasti? Ja eh, näkyykö se esimerkiksi esityslistalla sillä tavalla, että me otamme vakavasti kaikki nämä politiikan eri alat? Olen hieman pettynyt siitä, että me emme saaneet kertomusta tänä vuonna. Te kuvailitte, miten tämä kertomus tulevaisuudessa laaditaan ja että sitä tulee parempi ja että siinä liitetään tavallaan eri alat yhteen, linkitetään ne, se kuulostaa kaikki hyvältä. Mutta siihen asti, että tämä uusi formaatti on käytössä, meillä ei ole mitään, me emme ole saaneet yhtään mitään. Sama koskee myös äh, kehitysyhteistyön rahoituskertomusta. Joten kunnes meillä on tämä uusi formaatti ja se toimii, niin miksi me emme sitä ennen sitten saa siinä vanhassa muodossa näitä kertomuksia niin, että me olisimme täällä ajan tasalla? Koska minusta tämä on nyt hieman äh, surkea, että tänä vuonna ei saatu mitään. Edustaja Preda, te sanoitte myös, että että te ette näe parlamenttia tarpeeksi mukana tässä, tai ei ole selvää, miten parlamentti pitäisi ottaa tähän tiiviimmin mukaan. Ehkäpä meidän parlamentin puolelta pitäisi olla aktiivisempia ja tehdä selkeitä ehdotuksia siitä, mitä me haluamme. Ja Salom-koordinaattorina humanitaarisen avun asiassa kerää koordinaattorinen kokouksessa erilaisia ideoita ja esittelee, mitä hänen mielestään pitäisi tehdä. Ehkä meidän pitäisi PCDssäkin tehdä tällä tavalla, niin että saisimme hieman liikehdintää tähän asiaan, niin että me voisimme vahvemmin tuoda esiin parlamentin kannan ja sitä kautta sitten tulevaisuudessa vaatia myös sitä, että meidät otetaan paremmin mukaan. Ignacio Corral. Kiitoksia Ignacio Corral. Thank you. Thank you there. <clears throat> Kiitoksia. Kiitän komissiota tästä alustuksesta. Olen yhtä mieltä näistä huomioista, joita Maria Obuts täällä esitti. Haluaisin kiinnittää huomioon PCDn pääperiaatteeseen. Sen mukaan Euroopan unionin toimintapolitiikan pitäisi mm, perustua johdonmukaisuuteen. PCDn ytimenä pitäisi olla Euroopan toimintapolitiikan johdonmukaisen kehityspolitiikan osalta, mutta enpä kyllä suoraan sanottuna näe paljonkaan johdonmukaista, kun katsotaan kuinka varat on kohdennettu. Erityisesti kun ajatellaan maahanmuuttopolitiikan resursseja, niihin ei kohdistu riittävää valvontaa. Yksi kaikkein selkeimmästä epäjohdonmukaisuuden Epä, jo, epäjohdonmukaisuuden esimerkkeistä on EU-Turkkisopimus. Kuten tiedämme, tavoitteena on löytää tapa estää tarkastamaton saapuminen Eurooppaan ja vähentää maahanmuuttajien määrää. Kolme miljardia kahdeksan vuodeksi on tähän myönnetty ja lisää tulisi kolme miljardia sen jälkeen, kun määrät on käytetty loppuun asti 2018 jälkeen. Tässä on selkeää epäjohdonmukaisuutta, kun rahoitetaan maita, jotka kuitenkin rikkovat demokratian ihmisoikeuden sääntöjä, niin kuten Turkin tapauksessa on. Mitään tiukkoja kriteerejä ei ole myöskään vahvistettu niin, että vahvistettaisiin varojen asiallinen kohdentaminen. Todellinen kontrolli, todellista kontrollia tarvitaan varojen käyttöön, tarvitaan myös tar- parempaa valvontajärjestelmää, jotta saadaan selvyys siitä, millaisia tuloksia näillä varoilla on saatu aikaan. Paljon kiitoksia. Ehkä minä lisään itseni puhujalistalle. Uskoakseni on totta, että tämä on hyvin tärkeä aihe, kuten varjoistelijakin sanoi. Ja Maria puhui siitä, kuinka me olemme sitoutuneet tekemään enemmän. Ehkäpä meidän pitäisi keskustella nimenomaisista aiheista ja tarkastella niitä yksityiskohtaisesti, kun käsittelemme tätä, sillä minä en minä näen, että kuten komissio tässä on vaara, että tietyllä tavalla vain ruksaamme listalta asioita läpi. Tällä tavoin me voisimme käsitellä asioita syvällisemmin. Ehkä olisi hyvä puhua valtuuskunnille, mutta pohdinpa näitä eri politiikan aloja, joista voisimme raportoida esimerkiksi viljely tai kalastus tai energiapolitiikka tai kauppapolitiikka. Ja voisimme huomata, että itse asiassa meillä voisi olla jotakin nimen Tämä voisi olla tapa suunnata keskustelu konkreettisempiin tuloksiin. Ja kuten muut minulla on kanssa tiettyjä kysymyksiä. Kuinka te äh, varmistatte sen, että te vain ruksaa asioita listalta yli? Minä olen aina aikaisemmassakin elämässäni äh, huomannut tämän vaaran, että meillä on listoja, joihin tulee luoda äh, rastiruutuun, valvotteko ympäristöä ja niin edespäin. Ja sitten ne vain ruksitaan. Kuinka voidaan taata se, että tämä todellakin muuttuu joksikin konkreettiseksi, e-, että toteamme, että meillä on ongelma ja voimme tätä konkreettisen suhteen sen sijaan, että palaamme asiaan viiden vuoden päästä uudelleen. Tämähän on tietyllä tavalla se vaara, joka meillä on syklisessä raportoinnissa suuremmassa hallinnossa. Kukaan ei tarvitse pyytää puheenvuoroa, joten annan nyt jo Gasparille puheenvuoron uudelleen. Ole hyvä. Eh, extremely pertinent and I will try to... Tämä on erittäin erittäin kommentti ja Haluaisin tähän lisätä omalta osaltani joitakin asioita vielä. Ensinnäkin PCD on sopeutettava Agenda 2030 asiakirjana tämä on selvää, mutta se on myös suuri mahdollisuus tehdä PCDstä tehokkaampia ja vähentää tällaista rastiruutun harjoittelua. Tätä asiaa työstämme. Mainitsitte täällä PCSDn eh, kestävän kehityksen johdonmukaisuuden. Tässä on vähän e- epäselvyyttä, mitä tarkoittaa tämä PCD, joka on yksi 2030 tavoite, ja mitä sitten olisi tämä eh, kestävän kehityksen johdonmukaisuus, jotta nyt tähän saataisiin selvyyttä. On todettava, että kun 2030 agendassa puhutaan tästä kestävän kehityksen johdonmukaisuudesta siinä puhutaan kaiken kaikkiaan toimintapolitiikan johdonmukaisuudesta, jota tarvitaan agendan täytäntöönpanemiseksi. Tämä on siis kaikkien toimintapolitiikan johdonmukaisuutta. Ihmisoikeudet, hyvä hallinto, ilmasto, kaiken toimintapolitiikan pitäisi olla johdonmukaista. Tästä olemme yhtä mieltä. No sitten tämä PCD sellaisena, kun siihen viitataan perussopimuksessa, on vähän fokusoidumpaa. Sen tarkoituksena on varmistaa, onko niin, että toimet, joihin ryhdymme toisessa, toisessa toimintapolitiikoissa vaikuttavat kehitysmaihin ja olisi tarkoitus arvioida, millä tavalla ne vaikuttavat ja ainakin pitäisi olla tietoisia näistä vaikutuksista. PCD tässä mielessä voisi olla hyödyllinen väline niin, että saataisiin tällainen laajempi PCSD voimaan, mutta meidän on kehitettävä tähän välineiteen, me tarvitsemme selkeän sitoumuksen perussopimuksessa. Sitä ei varmastikaan tule unohtaa. On hyödyllisempää sanoa, että meillä on tämä ja käytämme tätä nyt yhtenä rakennuspalikkana osana, osana koko tätä agendaa ja jo, toimintapolitiikan ja johdonmukaisuutta. Eli tätä käytämme, käytämme todella tähän tarkoituksen. Tämä oikeastaan olisi juuri sitä filosofiaa, jonka pohjalta toimimme. Suoraan sanottuna usein näissä keskusteluissa ja monissa muissakin keskusteluissa te kerrot, sanotte komissiolle ja minullekin, että tämä PCD-toiminta on oikein hyvä, mutta mutta kuitenkaan vaikutukset eivät juuri tunnu. Me pyrimme nyt sanomaan, että osittain tämä pitää paikkaansa, mutta nyt me olemme eri vaiheessa. Meillä on agenda, joka on kaikille sisäisesti ja ulkoisesti. Keskustelemme toimintapolitiikassa ja näissä puitteissa voimme keskustella myös näiden toimintapolitiikoiden ulkoisista vaikutuksista. Ja se tarkoittaa PCDtä tavanomaisessa komission työskentelyolosuhteissa olosuhteissa. Ja näin mielestämme on syytä toimia. Ja tähän pyrimme, kun pyrimme tuomaan tätä PCD Agenda 2030 ja mahdollisimman pitkälle pyrimme yhdistämään nämä kaksi raportointiharjoitusta. Tämä siis on filosofia, jonka, joka on toimintamme takana. I think we are more, more than happy to discuss all this. Olemme oikein tyytyväisiä siitä, että voimme keskustella teidän kanssanne tästä ja raportoida asiasta teille. Olemme aina ymmärtäneet, että parlamentti on hyvin tärkeä toimia näissä PCD-keskusteluissa ja olemme täysin valmiita tekemään yhteistyötä kanssanne millä tahansa tavalla. No sitten tästä erityisehdotuksesta, jonka neuvoston on tehnyt eh, PCDn osalta. No, enpä oikeastaan tästä tiedä. Mutta tämä olisi parempi tapa saada PCD paras tapaan saada PCD ylemmäs agendalla on linkittää tähän 2030-agendaan, näin sen näin. Sitten tästä toimintapolitiikan johdonmukaisuuden tarpeesta, että tämä on totta, tähän pyrimme. Tämä olisi kuitenkin linkitettävä komission kaiken kattamaan toimintaan niin, että olisimme tehokkaampia. Sitten tämä arviointiraportti, jonka saatte ensi vuonna. Meillä ei ole vielä mitään löydöksiä. Tämä on riittämät, tämä riippumaton arviointi. Me odotamme sitä vielä sitten, kun se on tehty. Komissio tarkastelee sitä ja, ja kertoo, mitä se sitä ajattelee, mahdollisesti vastaa joihinkin kysymyksiin. Joten saatte tämän riippumattoman arvioinnin saman aikaan, kun komission arvio on siitä. Ensi vuonna siis. Näin voidaan raportoida PCDstä jopa ennen kuin meillä on selkeää kuvaa siitä, kuinka koko tämä PCD-raportointi otetaan osaksi 2030-agendan raportointia. Uskon, että tämä kyllä loksahtaa mukavasti yhteen. PCDstä voidaan raportoida, vaikka sisäinen työ ei olekaan vielä valmis, koska sitä, kuinka tämä saadaan mukaan tähän Agenda 2030 raportointiin. On the coherence model. Sitten tästä johdonmukaisuusmallista yksi kysymys vain. Tämä liittyy Turkkisopimukseen. PCD-käsitteessä ei todeta, että kehitystavoitteiden pitäisi olla ensisijaisia suhteessa muihin oikeutettuihin eu tavoitteisiin. PCD, eh, PCDstä sanotaan vain, että kun tehdään päätöksiä muilla aloilla, on arvioitava vaikutukset kehitysmaihin niin, että ne voidaan huomioida. Ja näin tietenkin on tarkoitus löytää positiivista synergiaa tai vähentää negatiivisia vaikutuksia. Tämä on se sitoumus, jota pyrimme täytäntöön panemaan. Viimeinen kysymys. Voisimmeko olla täsmällisempiä niin, että saisimme lisää vaikutusta? Vastaukseni on varmastikin kyllä. Tässä on selkeästi kaksi reittiä PCDlle, joko tämä kaiken kattava reitti, metodologiavälineet, nämä ovat toki tärkeitä asioita ja ne on hoidettava. Meidän näkemyksemme on se, että nämä pitää linkittää nyt mahdollisimman pitkälti komission tavanomaiseen työhön. Ja sitten olisi myös tunnistettava, missä täsmällisesti näin toimitaan. Ja näin olisi kes- keskityttävä vain harvoihin kohteen, joissa voidaan todella saada tuloksia aikaa. Minusta tämä olisi järkevää. Loppujen lopuksi muutokset tullaan näkemään tietyillä aloilla, joten tämä on se suunta. Tämän verran voin tässä vaiheessa kertoa. Christian Jewish. Christian Preda, haluatteko vielä kommentoida vielä? Paljon kiitoksia. Nythän me voimme siis kiittää herra Fontinia. Tämä todellakin liittyy syvällisempään prosessiin, joka on käynnissä ja syvällisempään analyysiin. Ehkä meidän pitäisi olla koordinaattoreihin yhteydessä, sillä äh, haluamme saattaa saada tulosta aikaan ennen parlamentin kauden loppua ja meillähän nyt on vain 18, vuotta, 18 kuukautta enää tämän parlamentin kautta aikaa. Eli nyt eri alojen ihmisten pitäisi saada tämä työkäyntiin todellakin joulun jälkeen kunnolla. Sehän on mahdollista ja sen jälkeen saamme kertomuksen, uskoakseni saamme tämän kertomuksen vasta 2018 kesällä. Tehän puhuitte tästä teidän riippumattomasta analyysistanne, eli kesällä 2018. Ehkäpä me onnistuisimme tässä, mutta jos haluatte jotenkin yksityiskohtaisempaa, meidän täytyy aloittaa aikaisemmin, te voitte valita alan, ja ehkäpä voimme aloittaa niistä, jotka ovat äh, PCDn alalla kaikkein vaikeimpia kysymyksiä. Kollegat, äh, nyt kiittäisin äh, pysyvä esittelijämme ja herra Frontinia. Nyt kello on 10.11. Me aloitamme yhteiskokouksen FEM-valiokunnan kanssa 10 minuutin päästä ää, kanssa. Puheenjohtaja saapuukin sali juuri nyt, mutta pidämme kello 11 asti pienen tauon ja aloitamme yhteiskokouksen tuolloin FEM-valiokunnan kanssa. Meillä on erityisiä vieraita tulossa, kuten mainitsin. Paljon kiitoksia ja haluaisin mm, muistuttaa, että kello 2.30 alkaa tämän päivän valiokunnan iltapäiväkokous. Siis 2.30, ei kello 3. Tämä johtuu siitä, että me päätämme aikaisemmin eh, kokouksen, jotta voisimme Afetin kanssa äänestää kello 5 Saharovin palkinnon saajasta. Paljon kiitoksia hyvät kollegat ja näemme taas 10 minuutin päästä. Kiitos.